mietinnöstä. Ja annankin puheenvuoron välittömästi esittelijälle, herra Gzebille. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Dziękuję pani przewodnicząca! chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön työstämiseen. Todella suuret kiitokset teille. Suuret kiitokset myös varjoesittelijöille, sihteeristölle ja kaikille niille, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Haluaisin kiittää myös EEDn toiminnanjohtaja Jesain ja Euroopan komission edustajia. Haluaisin kiittää myös kaikkia niitä kansalaisjärjestöjä, jotka ovat mahdollistaneet tämän EEDn arvioinnin. Mistä on siis kysymys tässä EED, eurooppalaisessa demokratian rahastossa? Se perustettiin vuonna 2011 Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden taholta ja se on suunnattu myös Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin. Kyseessä on aloite, jonka toteutti vuonna 2011 Puolan jäsenvaltio, Puolin puheenjohtajavaltio. Sitä on nyt mennyt neljä vuotta ja rahasto on ollut käytössä kaksi vuotta. Tässä aloitteessa on tiettyjä klassisia demokratian tukemisvälineitä mukana. Työhön ryhdyttiin heti arabikevään jälkeen, mutta Euroopan unionin itäalueella lähinnä Euroopan unionin naapurusalueella. Pohjana on myös Lissabonin sopimus ja tarkoituksena on saada muutoksia aikaan Keski- ja Itä-Euroopassa demokratian tiellä. Tähän liittyy myös Puolan Solidarnosc-liite. Liike on hyvin elastinen. Se tukee sellaisia tahoja, jotka tähän mennessä eivät ole saaneet minkäänlaista tukea. Sen avulla voidaan ryhtyä myös tiettyihin toimiin näissä maissa, jotka ovat siirtymävaiheessa. Ne voivat saada rahoitusta. Puhutaan 180 aloitteesta ja melkein kaikki ne ovat, ovat saaneet Euroopan unionin tukea tai Välimeren unionin tukea. Yksi edusajista totesi seuraavalla tavalla, siteraan tätä tahoa nyt. Vallankumouksen jälkeen kaikki lähtivät, kaikki loppui täällä ei ollut enää mitään, ei mitään poliittista tukea, ei mitään minkäänlaista tukea. Jäimme tänne aivan puille paljaille. Kyseessä oli egyptiläinen aktivisti, joka näin totesi. On tärkeää, että että valvotaan vaaleja, niin kuin, niin kuin näin, näimme Ukrainassa, Maidanilla ja muuallakin. On myös tärkeää, että EEDin kautta voidaan rahoittaa tai tarjota tällaista siltarahoitusta, jonka kautta voidaan ihanteellisella tavalla ryhtyä toimiin ennen kuin rahoitus saapuu näitä Rahoitusta voi tulla myös EIDHRltä. Erityyppiset toimet voivat hyötyä rahoituksesta ja siltarahoitus on hyvin merkittävä väline. Olemme nähneet, millaista toimintaa on toteutettu ja kuinka paljon näistä on keskusteltu. On keskusteltu siitä, kuinka voidaan parhaiten hyödyntää tätä rahastoa. Meidän on tehtävä työtä kansalaisjärjestöjen kanssa ja katsottava, kuinka ne ovat käyttäneet EDtä. Näin olemme tehneetkin ja olemme myös kuulleet eri instituutioita, jotka ovat tehneet yhteistyötä SAEN ja Euroopan komission kanssa ja niin edelleen. Nyt tässä mietinnössä olemme tarkastelleet, mitä on tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana. Yksi kaikkein tärkeimmistä argumenteista koskee sitä, mihin on vielä ryhdyttävä. Säännöstäkin puhutaan, mutta on tärkeää se, että tämä Euroopan parlamentin suosi ehdotus viittaa siihen, mitä täällä sanottiin 19. maaliskuuta. Euroopan unionilla on paljon erilaisia demokratian tukemisvälineitä. Tämä on yksi lisää ja on tärkeää, että ED saa asianmukaisen rahoituksen jäsenvaltioilta ja Euroopan komissiolta. Rahoitus on nyt saanut tukea tuleviksi kolmeksi vuodeksi, joten antaa palavaa. Kiitos näistä alustavista ajatuksista. Nyt on vuorossa menettely ilman puhujalistaa. Haluaisin antaa kaikille puheenvuoron, mutta pyydän, että kaikki myöskin pysytät rajoituksissa. Aluksi herra Pospisil. Hän ei äsken saanut puheenvuoroa, eli sillä keskustelussa herra Pospisil, teillä on puheenvuoro. Pani ja chci velmi poděkovat. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää mietinnön esittelijää. Mielestäni on hyvin tärkeää, että EU yrittää tukea ja sellaisissa maissa, joissa tapahtuu poliittisia muutoksia. Minä olen Tsekin tasavallan meppi ja Meillähän on ollut kommunistinen menneisyys ja minä olin monien nuorisojärjestöjen jäsenä. Ja ilman rahoja Länsi-Euroopan rahastoista me emme olisi kyenneet järjestämään mitään konferensseja tai tapahtumia, emmekä me kykenisi kyenneet tuomaan ihmisiä Tsekin tasavaltaan. Ei kysymys ole vain rahan jakamisesta, vaan tämä on meidän moraalinen velvollisuutemme, varsinkin entisen Neuvostoliiton maihin ja Lähi-Itään, jossa demokratia ei ole täysin vakautunut. Minä toivon, että ne 12 maata, jotka vielä eivät ole maksaneet osuuttansa, tekisivät sen tämänpäiväisen mietinnön jälkeen. Seuraavaksi Runzulika, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Euroopan rahasto on nyt kahden vuoden jälkeen, kanssa, jälkeen osoittanut, että se no, toimii tässä vapauden demokratian edistämisessä ja on tuonut hyviä tuloksia. Tässä on hyvin nopea, joustava, alhaalta ylös rahoitus. Rahoitus menee suoraan edunsaajille tehokkaalla tavalla ja sillä voidaan täydentää muita EUn välineitä hyvin kevyellä hallinnollisella menettelyllä. On tärkeää kehittää edelleen EDn tehokkuutta, jotta voidaan taata loppu ennalta arvioitava vakaa rahoitus. Tällä tuetaan muun muassa naisliikkeitä, HLBT, ihmisoikeusaktivistisia uusia äh, liikkeitä ja bloggerit ja niin edelleen. Nyt on vuorossa Demesmaker. Dank u wel, äh, voorzitter. Kiitos äh, puhemies. Ensin haluaisin mm-hmm kiittää edustaja Gripiä hänen mietinnöstään. Ensinnäkin äh, minä olen äh, EEDn äh, hallintoneuvostossa jäsenenä ja minusta on erittäin tärkeää mennä myös maihin naapuruuden ulkopuolelle. Vaikkakaan EED ei ole osa tätä naapuruutta, niin se on kuitenkin osoittanut, että se voi olla tärkeä tekijä maissa, jossa yhteiskunnallisten esimerkiksi kansalaisjärjestöjen tila on hyvin rajallista ja esimerkiksi Ukrainassa EED on löytänyt pieniä esimerkiksi mediakumppaneita niin, että he ovat voineet informoida Maidanin tapahtumista. Minä itse olen toimittaja, joten tiedän, että on tärkeää tukea toimittajia ja bloggareita Egyptissä, Venäjällä. Äh, on hyvin vähän liikkumavat tilaa tällaisille riippumattomille medioille ja ne ovat suuren paineen alla. Euroopan unioni on joutunut propagandasodan kouriin tänä päivänä ja tämä tulee Moskovasta käsin ja EDD, EEDlle on siinä tärkeä rooli. Edustaja Jakovtsets.

eurooppalaisella demokratialaisella tulisi olla ratkaiseva rooli nimenomaan naapurimaissa. Me haluaisin vain painottaa sitä, että tässä tapauksessa ennen kaikkea meidän ei tulisi jättää huomiota ehdokasmaita tai mahdollisia ehdokasmaita. Tässä tarkoitan nimenomaan läntisen Balkanin maita, koska olen hyvin perehtynyt kansalaisyhteiskunnan tilanteeseen siellä ja tilanteeseen, mikä valitsee tiedotusvälineissä. Tiedotusvälineillä ei ole riittävästi rahoitusta – ennen kaikkea pieni ja ritmoton media on tilanteessa, jossa se tarvitsee tukea ja sitä pitää auttaa äh, täyttämään vaatimuksia, jotka voivat saada rahoitusta. Tämä on tärkeää. Mr. Butikofer. Herra Butikofer. I want first of all to say thank you in three directions Haluaisin ensin sanoa kiitos kolmeen suuntaan. Kiitos alkuperäisille puolalaisille konseptinne kehittäjille. Kiitokset ihmisille, jotka työskentelevät EEDssä, jotta se toimii. Ja lopuksi vielä kiitos meidän esittelemme herra joka on tehnyt yhteistyötä meidän kaikkien kanssa, jotta me olemme saaneet hyvän ja positiivisen mietinnön aikaiseksi. Tämä joustava väline, joka EED on Euroopan unionille, on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa yhä useampi maa vaikeuttaa entisestään kansalaisjärjestöjen ja ei-hallitusten järjestöjen toimia ja olla se, kantaa se demokraattinen rooli, joka niillä kuuluu olla. EEDn kautta me voimme tukea näitä järjestöjä ja se on hyvin tärkeää demokratian edistämiselle. Ja vielä lopuksi lisäisin ääneni niihin puhemies keskeyttää. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja, herra Korau. Herra Korau, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Io... Kiitoksia, puhemies. Varjo esittelijänä olen jo voinut keskustella kollegoiden kanssa siitä, mitä kaikkea hyvää potentiaalia tällä rahastolla on. Tässä on kuitenkin pieni ongelma, johon meidän olisi kiinnitettävä huomiota. Näinä päivinä päätetään rahoituksesta, siksi on tärkeää viitata tähän johtokuntaan, joka ei vastaa parlamentin valtasuhteita. Olemme tehneet tarkistuksen, jossa olemme pyytäneet, että tämä johtokunta, joka päättää tästä rahastosta, ottaisi mukaan kaikki ryhmät. Nyt puuttuu GUE, EFDD ja myös tämä uusi ryhmä. Jos tässä nyt halutaan opettaa demokratiaa, niin pitäisi ehkä aloittaa siitä, että on, kunnioitetaan demokraattisesti parlamentin kokoonpanoa. Toivon, että tämä tarkistus saa tukea. Siitä riippuu meidän tukemme ja uskottavuus koko rahastolle. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Gaiti Kiitos puhemies. Onnittelen edustaja Gysipiä erinomaisesta työstä ja pidän hyvänä sitä, että on tehty tämä mietintö, joka tutkii tätä eurooppalaista Euroopan rahastoa, joka osoittaa, että olemme saaneet aikaan välinen, joka voi reagoida joustavasti ja auttaa siellä, missä tarve on suurinta. Olen iloinen siitä, että minun aloitteestani tekstissä mainitaan myöskin erityisinä ryhminä etniset ja kieliset vähemmistöt voivat saada tukea tästä rahastosta ja voidaan myöskin tukea Ukrainassa oleville vähemmistölle, jotta ne, niiden asema kohenee ajattelen viime aikojen tapahtumia, pidän myös tärkeänä sitä, että tätä välintä voidaan käyttää myöskin uskonnonvapauden puolustamiseen. Meidän kaikkien vastuu ja tehtävä on, että tälläkin välineellä me erityisesti huolehdimme niitä ryhmiä, joihin kohdistuu erityistä vainoa. Kiitos. Kiitos. Ja viimeinen puhujamme on edustaja Marias. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τρία θέματα θέλω να θίξω. Πρώτα απ' όλα η ίδρυση Kiitoksia puhemies. Haluaisin puuttua kolmen asian. Ensinnäkin tämän rahaston perustaminen on hyvin tärkeää. Sen toiminnan kautta voidaan tukea perusoikeuksia ja muuta tärkeää toimintaa. Toinen huomio, että tätä rahastoa ei pitäisi käyttää välineellä puututaan muiden maiden sisäisiin asioihin – siitä on vaarana tulla päinvastaisia seurauksia. Kolmas asia. Tämä rahasto on rahoittanut jo 183 toimintaa, mutta siellä ei ole kuitenkaan puutettu äh, leikkauspolitiikan muistion alaisien maiden ihmisoikeusrikkomuksen Troika on puuttunut ihmisoikeuksien Kyproksella, Kreikassa, Portugalissa ja Italiassa. Ja se Rahasto ei ole puuttunut näihin asioihin. Meidän pitäisi palauttaa demokratia ensin Euroopan unionissa ja sen jälkeen voitaisiin mennä muihin maihin. Kiitos. Näin päättyy menetelmän puhujalista. Nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle. Olkaa hyvä madam president honourable ladies and puhemies, arvon naisten herrat. Minulle on suuri ilo saada korkean edustajan federica Mogherinin puolesta kiittää esittelijää ja kaikkia muita, jotka ovat olleet mukana tässä tärkeässä työssä, äh, kun olette arvioineet äh, EDn toimintaa. On hienoa nähdä, että koko täysistunto on tätä tärkeää työtä äh, tukenut ja tätä tärkeää kumppanuutta, joka meillä on Euroopan parlamentin kanssa, työ, jota te teette johtokunnassa, ja että teillä on aktiivinen rooli, kun te keskustelette ja jaatte eteenpäin EDn työtä. Olen samaa mieltä siitä, mitä mietinnössä sanotaan. On erittäin tärkeää tukea demokratiakehitystä meidän naapurustostamme. Ja tässä on käytetty olemassa olevia EUn välineitä. ED, kuten te arvioinnassanne sanotte, on kyennyt antamaan nopeaa ja joustavaa tukea sortavissa ympäristöissä, joissa EU ei välttämättä tehokkaasti kykene toimimaan tavoittaakseen ihmisoikeuspuolustajat. ED antaa myös katastrofirahoitusta, pieniä rahoja uusille demokraattisille toimijoille, joilla on hyvin rajalliset mahdollisuudet anoa suurempia EUn tukia. Täydentävyys on tässä avain. EED täytyy pysyä riippumattomana, joka on välttämätöntä, jotta kyetään toimimaan kaikkein haastavimmissakin olosuhteissa. Mietinnössänne olette tehneet koko joukon erilaisia eh, ehdotuksia EMPn tarkistukseen. Minä eh, takaan teille, että olemme olleet mukana näissä keskusteluissa, kun on puhuttu naapuruuspolitiikan uudistamisesta, ja se on saanut eh, myös mahdollisuuden tehdä suosituksiansa, jotka perustuvat suosituksiin, joita Tuen saajat ovat antaneet. On erittäin tärkeää, että kansalaisyhteiskunta meidän naapurustossamme on osallistunut myös tähän keskusteluun. Ottaen huomioon EDn arvioinnin positiiviset tulokset, samoin kuin teidän mietitönne suositukset komissiolle ja ulkosuhdehallinnolle. Me olemme täysin sitoutuneet työn tukemiseen ja haluaisin myös kertoa teille hyviä uutisia. Nimittäin komissio on aivan hiljattain hyväksynyt päätöksen, jolla annetaan lisää 12 miljoonaa euroa vuosille 2016 2018 ja tämä on huomattavasti enemmän verrattuna aikaisempiin määrärahoihin. Haluaisin lopettaa äh, puheenvuoroni sanomalla, että on tärkeää, että EED keskittyy siihen, että se on täydentävä väline muille välineille, että se rahoittaa sellaisia henkilöitä, jotka eivät saa muuta EUn rahoitusta. Olen hyvin tyytyväinen tähän operationaaliseen pragmaattiseen lähestymistapaan, joka perustuu nimenomaan äh, tarpeisiin. Ja äh, meidän tulee jatkossakin tukea EEDtä ja käyttää sitä täydentävänä välineenä muihin, muille EUn välineille. Kiitokset esittelijälle ja parlamentille ja odotamme mielenkiinnolla jatkoyhteistyötä. Kiitos komission jäsenille näistä loppuajatuksista. Onnittelen myöskin edustaja Gzypiä mietinnöstä. Ja keskustelu on nyt päättynyt. Äänestys on nyt kello 12. Ajattelen sitä, että aika on käytetty kunnolla. Muutama minuutti vielä siihen, että kello on 12 ja siihen asti keskeytän päivän istunnon. wird den Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, istunto on jälleen avattu ja siirrymme äänestyksiin. Pyytäisin istuutumaan ja jotta ei kukaan vedä puheenvuoroja. Sanoin jo nyt suoraan, että meillä on erittäin pitkä äänestysjakso, mikä vaatii keskittymistä. Ja haluan painokkaasti todeta, että äänestysten kestoon vaikuttaa myös se, että on pyydetty paljon kohta kohdalta äänestyksiä. Kollega Auken. Sorry, eh, eh, eh, President Schulz promised... Puhemies Schulz lupasi meille eilen, että pitäisimme minuutin hiljaisuuden niiden muistoksi, niiden useiden lasten ja aikuisten kuolleiden muistoksi Gazaskisimme sen ja pyytäisin, että teemme sen nyt. Yeah. Okay. Just, Schulz, Schulz made it. Niin, puhemies Schulz teki selväksi eilen, että hän lupasi meille minuutin hiljaisuuden muistoksi kaikille, ja minä puhuin hänen kanssaan tästä eilen illalla myös. Frau Ocken, ich habe mich gerade Rova Aken, minä varmistin, että puhemies oli todennut, että tällaista ei voida yhtäkkiä päättää ja että sitä pitää valmista harkitusti, joten sitä ei siis nyt pidetä. Nyt siirrymme Pietikäisen mietintöön. Frau Kollegin. Rova edustaja. I just want to ask you, how does that Haluaisin vain kysyä, että miten tämä päätös suhtautuu siihen päätökseen, joka tehtiin eilen illalla paikan päällä, että pidetään minuutin hiljaisuus. Hyvä kollega, jos olisitte juuri kuunnellut menoa, olisitte saanut tietää, mikä on syyt, missä me äänestyksiin. Minä en nyt anna ainoatakaan puheenvuoroa tähän asiaan liittyen enää keskeytä jokaisen puheen, joka haluaa puhua tästä asiasta. Kollega Wolf. Herr Wolf. Kollega Wolf. This is just a, a procedural issue. Menettelyä koskeva asia eilisten äänestysselitysten johdosta. Haluaisin kysyä puhemieheltä, mitä tapahtuu tämän äänestyksen jälkeen eilisten äänestysselitysten ja tämänpäiväisten äänestysselitysten kanssa? Wir werden, wir werden nach den Äänestysten jälkeen ensiksi käydään lävitse eilen, eilistä jääneet ja sen jälkeen tulevat sitten tämän päivän äänestysselitykset. Ja nyt tulen äänestykseen. Aloitamme. Kollega Rybik. Herra puhemies. Minä halusin vain kysyä, onko totta, että äänestykset tänään kestävät yli kaksi tuntia? Eikö olisi mahdollista, että jokin äänestys lykättäisiin kesän jälkeen? Kaksi tuntia on siis suunniteltu äänestyksiin tälle päivälle. Herr Kollege Rübig, zwei Stunden ist nicht... Kaksi tuntia ei ole se aika, johon on meille rajattu tähän. Itse asiassa on suunniteltu puolitoista tuntia. Siinä ei ole otettu huomioon sitä, että jo nyt olemme menettäneet aikaa neljä minuuttia. Aloitamme nyt Pietikäisen mietinnöstä. Kohta yksi kolmesataa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta kaksi alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuoltoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Am alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta seitsemän alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 11, 12, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytte Toinen